przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät herrat, hyvät kollegat. Hyvät naiset herrat, hyvät kollegat. Täysistunto alkaa. Jatkamme istuntoa, joka keskeytettiin 10. maaliskuuta 2011.